So, um... No niin. Mä nyt aloittaa tämän kokouksen. Ja kokous lähetetään myöskin suoratoistona internetin välityksellä. Kiitoksia siitä, että tulitte paikan päälle. Tosi monta jäsentä paikalla, mutta olen varma, että muita valuu sisään pikkuhiljaa. Aiheena on Kyse on yleispalveludirektiivissä tarkoitetulle yleiseen etuun liittyvän tiedon mekanismille tai mekanismista Enisan, eli verkko- ja tietoturvajärjestön pääjohtajan paikan päällä keskustelemassa meidän kanssamme tästä aiheesta. Tervetuloa Udo Helmrecht. Hän on Enisan pääjohtaja, hän on lentänyt paikalle. Ette välttämättä tiedä, paljonko aikaa käytämme siihen, että me puhumme teistä parlamentissa siksi, että verkko- ja tietoturvakysymys on äärimmäisen tärkeässä asemassa prioriteettien joukossa. Tilanne kehittyy jatkuvasti. Andreassa olen kertonut Luxemburgille, Luxemburgin edustajalle, että me pyrimme ratkaisuihin. Kehotamme Luxemburgiakin puheenjohtajakaudellaan ratkaisuihin ja kolmikantaneuvotteluissa myöskin tätä asiaa viedään eteenpäin. No niin. Teille on toimitettu myöskin hyödyllinen asiakirja, jonka sihteeristön edustaja Peter on laatinut. Mikäli ette ole nähnyt tätä paperia, minä pidän tätä nyt kameran edessä, jotta kaikki näkevät tämän, jotta myöskin internetin välityksiä kokoista seuraavat voivat nähdä, mistä asiakirjasta on kyse. Tämä erittäin hyödyllinen tausta-asiakirja, joka liittyy tähän yleiseen etuun liittyvään tiedon. Mikä voisitko sinä pitää alustuksesi ja sitten tämän jälkeen voidaan esittää kysymyksiä sinulle. Ole hyvä. Hello. Can everyone hear me? Yes. Okay. Voitko kaikki kuulla minua? Kiitoksia tästä kutsusta ja kiitos tästä johdannosta, puheenjohtaja. Puhun tänään pienestä osasta koskien Enisan niin työtä. Tässä on kesu, kes, kyse tietoisuuden lisäämisestä. Kansalaisten parissa hiukan selittäisin teille tätä asiaa. Jos tarkastellaan asiaa Euroopassa, tämän, ja tämänhetkistä tietosuoja-asetusta ja, ja direktiiviä ja trilogin tilannetta, niin nämä ovat olennaisia asetuksia, mitä tulee Enisan tekemään työhön. Jos tarkastellaan laajempaa kehystä, on Euroopan palvelujen turvallisuusstrategia. Meillä on vielä joitakin muita kysymyksiä, joita työstämme nyt. Kes- keskitymme digitaalisiin sisämarkkinoihin, joten on monia kysymyksiä, joita käsitellään tällä hetkellä, jos puhutaan tietoturvallisuudesta silloin Tämä kuuluu Enisan tehtävinä asetuksen sovellusalaan. Tämä liittyy hallituksiin, kansalaisiin, teollisuuden aloihin, yritysmaailmaan. Aluksi niin ilmeisesti te tunnettekin jo aika hyvin meidän työtämme, mutta haluaisin puhua kolmelta kannalta katsottuna. Yksi me toimia ovat erilaiset projektit, tarkastelemme uhkia, yritysmalleja, 20-30 projektia joka vuosi ja sitten tätä kautta esitetään suosituksia. Toinen osa työtämme liittyy siihen, että artiklan 14, 14 mukaisesti vierailemme jäsenvaltiossa konkreettisesti. Pyyntöjä tulee yleensä 15 vuodessa. Järjestämme koulutuksia, strategisia konsultointitehtäviä ja muita tehtäviä. Meillä on todella paljon tehtäviä jäsenvaltiotasolla. Ja sitten kolmas osuus tässä tuetaan lainsäädäntöprosessiksi, tai on tänään täällä ollakin, kun tarkastellaan komissiota, neuvostoa, parlamenttia, jotka mm, täytäntöönpanopuolta, niin meidän vahvuutenamme on täytäntöönpano näitä asioita, säädöksiä ja direktiivejä käytännössä jäsenvaltioissa. Kerromme, tiedotamme asioista ja esittelijän avulla jatkamme tätä työtä. Me lisäämme valmiuksia kaikkialla Euroopassa. Haluaisin hiukan selittää yhtä asiaa josta haluaisin myös keskustelua jälkikäteen. Jos ajatellaan hallituksia, meillä on selkeät rakenteet olemassa, ministeriöt, johtokunnat, kansalliset yhdyshenkilöt. Kun puhutaan tietotekniikan turvallisuudesta, me tiedämme, kenen kanssa keskustelemme milloinkin jäsenvaltiotasolla. Mitä tulee sitten teollisuuteen, silloin tilanne hiukan hankaloituu. On edessä järjestöjä, lobbareita, teollisia verkostoja tietyillä sektoreilla, mutta kyse ei ole vain, ei ole tällaista hallituksen rakenneista kyse, ja järjestöjen kohdalla äh, tähän liittyy monenlaisia etuja. Kun sitten puhutaan kansalaista, niin tilanne on varsin hankala, ja tästä nyt haluaisin tänään puhua enemmän. Haluan puhua yhdestä kysymyksestä, joka on tällainen lippulaivahanke ollut. An initiative where... Tietoturvallisuuskuukaudesta haluamme lisätä tietoisuutta kansalaisten parissa – Toimimme yhteistyössä komission kanssa, järjestöjen kanssa jäsenvaltioissa, saamme tukea hallituksilta ja jos tarkastellaan 2013-2015 vuosia, niin nyt meillä kaikki 28 jäsenvaltiota on mukana. Mukana on myös Norja ja Sveitsi etämaista. Tämä tarkoittaa sitä, että on kyse suuresta yleisöstä, jolle kohdistamme toimintamme. Tämä tarkoittaa sitä, että ainakin hallitusten kohdalla yritämme saavuttaa sen, että järjestämme erilaisia tapahtumia, vaikka lokakuussa monetkin jäsenvaltiot, useat kansalaiset ovat mukana toiminnassa, ja tämä tarkoittaa sitä, että haasteena on se, miten saadaan asia jäsenval- EU-tasolta jäsenvaltiotasolle, ja mukaan mahdollisimman paljon järjestöjä, ja sitä kautta saavutetaan myös kansalaiset tällä hetkellä jäsenvaltioissa – järjestämme tällaista koulutustoimintaa, että saadaan ihmisiä mukaan seuraaviin tärkeisiin tapahtumiin tämän vuoden lokakuussa. Esimerkiksi meillä on tällaisia kyselykaavakkeita eri kielillä. Meillä on paljon jaettavana. Paljonkin tietoa voi saada kaikilla virallisilla kielillä. Ja meillä on ainakin nämä suuret pääkielet mukana, samoin tiedeyhteisö on mukana, julkinen sektori, yksityisiä tutkijoita, saamme palautetta eri yhteisöiltä, joten meillä on paljon sisältöä, jonka laatu on myös tarkastettu ja haluaisimme välittää tämän sidosryhmien tietoisuuteen. Tämä tarkoittaa sitä, että tässä on yhdistelmä kansallisjärjestöjä, hallituksia, yksiä teollisia ja yksityisiä hankkeita. Ja loppujen lopuksi äh, tärkeää on käyttäjä, keskivertokäyttäjä. Kun tarkastellaan tätä keskivertokäyttäjää, niin mitä tässä voitaisiin sanoa? Oikeastaan on neljä ryhmää käyttäjiä tällä hetkellä. Nuoret ensinnäkin, jossain luin, että jopa kolme vuotet lapset leikkivät taulu tietokoneella, niin kun oppivat kirjoittamaan ja lukemaan siis 10-20-vuotiaat, todella aktiivisia, mutta eivät juurikaan ajattele tietoturvakysymyksiä. Mielenkiintoista tässä on se, että jos tarkastellaan syvällisemmin tätä ryhmää, niin he ovat kyllä tietoisia vaaroista teknisesti ajatellen, kun ajatellaan yksityisyyttä, piratismia, kaikenlaista tällaista, mutta he eivät välitä ja ymmärrä täysin he eivät usko, että mitä voisi heille tapahtua. On vaikea sanoa 15-vuotiaille lapsille, mitä vaikutuksia siitä voi olla, että on somessa ollut on somessa mukana, mitä se vaikuttaa vaikka 10 vuoden jälkeen. Ja jos ajatellaan toista päätä, 60 vanhempia, heistä on tullut yhä aktiivisempi ryhmä. Eilen olin Saksassa vierailulla Saksassa järjestössä tehneet tutkimuksen, joka tänään julkaistiin Saksassa, ja siinä todetaan, että 60 prosenttia vanhemmista väestöstä käyttää mm, turvavälineitä hyväkseen tietotekniikassa, palomuureja ja muuta. Sehän on tietysti myönteistä, mutta vielä yksi ryhmä ei käytä näitä varokeinoja. Ja sitten on moniakin kysymyksiä sen suhteen, mitä pitäisi tehdä, kun varaa lippuja netissä niin He ovat paljon vastentahtoisempia näin toimimaan, siis vanhempi väestö. Ja sitten on tavallaan kaksikin ryhmää, mielenkiintoista kyllä. Yksi ryhmä, joka on hyvin koulutettua, käyttää tietotekniikkaa päivittäin, kuten me täällä käyttävät älypuhelimia, mobiileja laitteita. Sitten on keskivertokäyttäjät, joilla vielä on haasteena, mihin voi luottaa, kuinka voin käyttää tätä pankkiasioissani niin, ja niin edelleen. Nämä kaksi ryhmää ovat 20-25 tai 50-60 ihmistä. Nämä vaihtelevat ovat erilaisia ryhmiä. Sitten miten pyritään saavuttamaan nämä ryhmät? Parissa kolmessa jäsenvaltiossa meillä on välineistöä käytössä näiden maiden kielellä. On tie, äh, esimerkiksi asiantuntijatietokilpailuja tavallaan asiasta. Äh, on monia tapoja tiedottaa asioista mitä tänä vuonna sitten pyrimme saamaan aikaan esimerkiksi verkko, yksityisyysvälineet, tästä on tällainen portaali, tässä käsitellään yksityis, yksityiskysymyksiä, pyritään kouluttamaan ihmisiä, tiedot, tiedottamaan näistä asioista, saadaan heidät tiedostamaan vaarat ja yhdistetään tämä tietosuoja lainsäädännön täytäntöönpanoon. Sitten Haluamme myös tutkia sitä, kuinka tällaisia verkkofoorumeita voidaan käyttää paremmin hyväksi, että voidaan kertoa ihmisille asioista auttaa heitä ja ihmiset voivat hakea tietoa näiltä sivustolta ja foorumeilta. Tässä lyhyt johdanto asiasta, sitten voidaan mennä jatkossa yksityiskohtaisempiin kysymyksiin. Kyse on tietysti yhteistyöstä Tästä äh, hallitukset ovat mukana EU-tasolla ja mukana ovat järjestömaailma, kansalaisjärjestöt, yksityistavoitteen tekijät, jäsenvaltiot. Kyse on koulutuksesta, tiedottamisesta, kuka on koulutuksesta vastuussa koulutuspuolesta, miten me voimme lisätä koulutuspuolta ja tehostaa sitä. Kysymys kuuluu, jos puhumme digitaalisessa sisämarkkinoissa, mitä tämä tarkoittaa kansalaisille, kuinka tässä voimme käyttää enemmän hyväksi tiedotuskampanjoita, tietoisuuden lisäämistä. Ja loppujen lopuksi suuri kysymys kuuluu, kuinka saavutetaan kohde kansalaisryhmät. Vielä lopuksi esimerkki, jotta näette kuinka vaikea tämä saattaa olla. Meillä on siis paljon aloitteita jäsenvaltioissa ja jos asiaa tarkastelee, meillä on 510 miljoonaa kansalaista Euroopassa ja sitten kun katsotaan näitä aloitteita, viime vuonna aloitettiin yli puoli vuotta sitten tällainen Cloud Scout-aloite, elottelikäinen komissaari Groot meillä nyt tuhat ihmistä on jo käynyt tällä nettisivulla, se ei ole kovinkaan paljon, se, että joskus on 200, parista tuhatta, jos aletaan aloitteita kouluissa, niin silloin ne ovat aina pieniä lukuja ja haasteet, haasteena on, miten voimme parantaa tuloksia, jotta saataisiin tietoa jaettua sektoreille ja saavutetaan nekin ihmiset, jotka haluamme saavuttaa, jotka eivät kuitenkaan joka päivä klikkaile meidän nettisivuillamme. Kiitos. Thank you so well. Kiitoksia. Tervetuloa myöskin vierailijaryhmälle siellä salin takaperällä takaosassa. Te olette Westminsterissä, Westminsteristä, kansallisesta parlamentista, isosta Britanniasta. Mehän olemme sisämarkkina- ja kuluttajansuoja-asioista vastaava valiokunta, ja meillä on täällä kuultavana Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston pääjohtaja, Ensan pääjohtaja – hän tekee työtä kaikissa 28 jäsenvaltiossa parantaakseen verkkoturvallisuutta. Meidän valiokuntamme on se, joka tarkastelee verkkoturva- ja tietoturvakysymyksiä. Andreas Schwab on vastaava esittelijä meidän valiokunnassamme. Haluatko sinä, Andreas, puhua ensimmäisenä? Ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia ensinnäkin Albrechtille tästä hienosta alustuksesta. Tämä osoittaa, että Enisan avulla myöskin sisämarkkinoilla, klassisilla sisämarkkinoilla ja digitaalisilla sisämarkkinoilla meillä on nyt tällaisia horisontaalisia tehtäviä, joita on täytetty. Ja niitä ei aina osata arvioida oikein. If you want to... keskeyttää, Andreas, mikä olette kuunnella tätä englannin kielellä? Valitkaa kanava numero kaksi, mikä olette kuulla jollakin muulla kielellä, mitä puhe sanoo, niin valitsekaa kanava kielen mukaan. Great. Okay. I continue in German. No niin, nyt jatkan sitten taas saksaksi. Minä kuuntelen espanjaksi. So I think, um, äh, Entschuldigung, yeah. Also die... Niin. Eli Enisa-virastolla on erittäin tärkeä horisontaalinen rooli, ja digitaalisella alalla sisämarkkinoilla sitä ei pidä aliarvioida. Ja Helmbrecht, periaatteessa minulla on kaksi konkreettista kysymystä teille mitä tulee julkisiin palveluihin, yleispalveludirektiiviin. Tässä mekanismissahan on yhteyksiä jäsenvaltioiden ja sitten palvelun tarjoajien välillä. Ja esimerkiksi sihteeristö on kiinnittänyt huomiomme tähän asiaan. Eli jäsenvaltiot, mitä tulee näihin mahdollisuuksiin, niin niistä pitää että näistä tiedotetaan loppukäyttäjille. Tästä, tällaista ei ole koskaan tehty. Eli miksi jäsenvaltiot eivät tätä välinettä vielä tähän mennessä ole käyttäneet? Ja sitten toiseksi viime kuukausina hyvin usein on puhuttu Enisa-viraston roolista, mitä tulee direktiiviin, joka koskee verkkoturvallisuuskysymyksiin. Ja jos tämä direktiivi joskus saadaan valmiiksi ja olemme optimistisia, niin Virastollanne on sitten tärkeä rooli, kun se määrittelee standardeja, joita tulee noudattaa yrityksissä, jotta meillä on sitten valmiutta jatkuvasti ylläpitää turvallisuutta. Ja haluaisin kysyä tässä yhteydessä, miten te katsotte, että nämä standardit muotoutuvat jonain päivänä? Nämä tiedot, joita yrityksellä on liittyen liittyen digitaalisiin infrastruktuureihin, ja joita näitä tietoja muokataan ja säilytetään, niin sitten niitähän voidaan varastoida eurooppalaisiin tahoihin. Eli jos me nyt katsomme tätä asiaa, niin ensinnäkin on näitä tietoja kaikkialta maailmasta, meillä on digitaalinen verkosto, ja sitten mitä useammin näitä asioita katsoo, niin sitten hyvin usein amerikkalaiset konsernit sitten tallentavat näitä tietoja eurooppalaisille servereille. Eli kysyisin tämän suhteen, eli millaisia standardeja aiotte kehittää, jos kyse on tästä verkkoturvallisuuden kestävyydestä yksittäisten yritysten osalta. Kiitos. Voisitko jäsenet, jotka haluavat äh, puheenvuoron, ilmoittautua, jotta saan heidät äh, puhelistalle Evelyn Gebhardt? Kiitos. Kiitoksia. Kiitoksia näistä tiedoista, joita saimme juuri kuulla. Ne ovat hyvin hyödyllisiä. Ja nämä turvallisuusvaatimukset ovat hyvin erilaisia, mitä tulee tietosuojaan. No tietysti henkilötietojen osalta, mutta myöskin on huomattu, että tiedot yrityksistä, jotka ovat hyvin arkaluontoisia välillä, niin niihinkin voidaan päästä käsiksi. Eli kysyisin, millä tavalla voidaan varmistaa se, että meillä on näissä asioissa turvallisuutta. Meillähän voi olla tiedotuskampanjoita, eli millä tavalla ihmisiä voidaan tiedottaa näistä riskeistä, joita on olemassa. Luin juuri asiasta, josta itsekin mainitsitte, että hyvin monet kansalaiset eivät ole välttämättä kovin tietoisia siitä, mitä he itse voivat tehdä oman tietosuojansa hyväksi. Eli jos pitää vaikka muuttaa passia tai sitten muita asioita, joita tehdään, eli voi olla niitä palomuureja tietokoneessa ja niin edelleen. Eli miten voidaan varmistaa se, että kansalaiset tuntisivat nämä asiat paremmin. Ja kansalaisille pitäisi selittää, että tämä on todella tärkeä asia. Maria Grappini. Maria Grappini seuraavana. Kiitoksia paljon. Tulin tänne siksi, että olen kovin innostunut asiastani. Voin kertoa, että, tai haluaisin mielen kertoa Romanian kansalaisille, mitä me teemme heidän hyväkseen. Toivottavasti saan teiltä vastauksia, jotta voin paremmin valistaa ihmisiä. Ensinnäkin voin kertoa, että minulla on täällä erityinen vieras. Hän on romanialaisesta yliopistosta. Hän opiskelee kahdessa yliopistossa samanaikaisesti. On hienoa, että hän pystyy olemaan täällä tänään tässä tärkeässä keskustelussa. Minulla on pari kysymystä. Sen perusta, mitä pääjohtaja sanoi, meillä on eri ihmisryhmiä, nuoria ja ikääntyneitä ihmisiä, ja on olemassa tiettyä pelkoa tiettyjen ihmisryhmien keskuudessa tietotekniikan käyttämisen osalta. Jotkut eivät tiedä tai eivät halua eivät tiedä riittävästi asioista, että pelkäävät turvallisuutensa puolesta. Pelko johtuu joskus tietämättömyydestä. Ihmiset pelkäävät asioita, joista he riittävästi tiedä. Haluaisin sitten teille tasavallassa kolme kysymystä. Katsotteko te, että kaikkien jäsenvaltioiden koulujärjestelmissä pitäisi antaa myöskin valistusta IT-kysymyksistä, ei pelkästään siitä, miten tietotekniikkaa käytetään, vaan myöskin riskeistä pitäisi valistaa nuoria ja myöskin erilaisista turvatoimista, joihin täytyy ryhtyä. Ei pelkästään riitä, että kolme vuoteena osaa pistää tabletin pois päältä. Ei tämä vielä riitä. Haluaisinkin kuulla, Oletteko samaa mieltä minun mielestäni siitä, että jäsenvaltioiden pitäisi tehdä koulutuksen puolella paljon enemmän? Pitäisi olla erityinen koulutusohjelman osa tätä varten. Niin, että kun ihmiset ostavat esimerkiksi tabletti, tietokoneen ja internet liittymän, he tietävät, mitä he tekevät. Toinen kysymys. Uskotteko te, että hallituksilla ei niinkään pitäisi olla pakkoa valistaa kansalaisia, vaan pikemminkin hallituksilla muutenkin pitäisi olla kannustamia näin tehdä, koska hallituksen etu on aina, että kansalaiset tietävät asioista, ovat niistä perillä. Ja vielä viimeinen kysymys. Voisitteko ystävällisesti kertoa minulle, onko teillä riittävä budjetti? Alussa se totesitte, että te aiotte tehdä yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa. Te järjestätte erilaisia tutkimuksia ja kyselytutkimuksia. Minkälaista budjettia te pystytte käyttämään tätä työtä varten? Kiitoksia jo etukäteen vastauksista. Uskon, että teknologia etenee hyvin nopeasti, nopeammin kuin mitä tietoa voidaan välittää tai syventyä asioihin kansalaisina, joten tämä on hyvin haastava tehtävä. Tony. Tony, ole hyvä. I'm a bit relaxed like uh, in Spain. No. Kiitoksia. Voisitko kertoa, kuinka paljon yhteistyötä on jäsenvaltioiden välillä tällä hetkellä? Ja miten yhteistyö toimii käytännössä? Ja katsotteko, että nämä toimet, jotka liittyvät tähän direktiivin, auttavat parantamaan jäsenmaiden välistä yhteistyötä? Ja te puhuitte jo siitä, että tästä on puhuttu paljon tässä direktiivistä. Se on tärkeää, kun ajatellaan Enisan tulevaa työtä. Ja te varmaan tiedätte, että tässä direktiivissä on tärkeitä asioita Enisan virastolle Eli voisitko kertoa nyt tämän valikunnan jäsenille, kuinka hyödyllistä on ottaa Elisa mukaan jäsenvaltioiden yhteistyöryhmään ja kuinka tärkeää on jakaa tietoa verkkohyökkäyksistä jäsenvaltioiden välillä. Kiitos. Kaija Kallas. Kaija Kallas seuraavana. Thank you. It might be a... Kiitoksia. Ehkä hiukan typerä kysymys. Kysyn silti. Mietin tässä vain, luin tämän kaikemmin siitä, mitä te teette, mutta en kyllä oikein ymmärrä, kenelle tämä työ kohdistetaan, jos voisitte hiukan kehitellä tätä asiaa vielä eteenpäin ja selvittää. Ja sitten ymmärrän olevan niin, että te olette kehittämässä joitakin perusprosesseja, joita yritykset voivat käyttää. Onko näin? Jos näin on, niin tarttuvatko yritykset ja jäsenvaltiot näihin parhaimpiin käytäntöihin todellakin, vai miten tämä toimii? Muutama viikko sitten meillä oli tällainen palveluturvallisuustapahtuma, jossa asiantuntijat puhuivat äh, kyberturvallisuudesta. Ja tässä oli mielenkiintoista se, että kaikkein heikoin elementti ketjussa on juuri ihminen, henkilö, joten te puhuitte kouluttamisesta, se onkin erittäin tärkeää. Voi olla teknologisesti varsin hienoja järjestelmiä, mutta jos ihmiset vieläkin kirjoittavat salasanansa, PIN-koodinsa, muistilapuilla, niin ei siinä ole paljon järkeä. Ja mielenkiintoista tässä tapahtumassa ja kysymykseni liittyy myös tähän, miten EU-toimielimet käsittelevät näitä parhaimpia käytäntöjä ja verkkoturvallisuutta näissä rakennuksissa, koska yksi asiantuntijoista sanoi tässä kyberturvallisuustapahtumasta, kun hän tulee tähän rakennukseen, Euroopan parlamentin rakennukseen, hän silloin sulkee pois kaikki vipinsä eikä käytä älypuhelinta, koska muutoin äh, hän saa kaikenlaisia vakoiluohjelmia. Tämä oli varsin mielenkiintoista kuulla meille, mutta kysymykseni kuuluu, miten me käsittelemme näitä kysymyksiä täällä. Kiitos. Eli kenenkään muulla on kysyttävää, niin minä olisin sitä kysymyksen. Haluaisin tietää, mikä teidän näkemykseni on siitä, miten me teemme yhteistyötä muiden maailman osien kanssa digitaalisen sisämarkkina-alueen osalta keskustelimme aamupäivällä komission kanssa ja yksi tapa toimia tässä suhteessa oli parantaa standardeja. Kuinka tärkeää on se, että meillä ei pelkästään eurooppalaisia standardeja, vaan me työstämme myöskin maailmanlaisia standardeja tällä saralla, varsinkin kun on kyse salauksesta tai pilvipalveluista ja pilvien turvallisuudesta. Mitä vaaroja ja taikka hyötyä tähän liittyy, mikäli meillä on joko eurooppalainen lähestymistapa tai kansainvälisen yhteistyön pyrkivä lähestymistapa. Voitteko antaa jonkinlaisen kokonaisvaltaisen kuvan siitä, kuinka Enisa ja teidän asiantuntijanne tekevät yhteistyötä muun maailman kanssa ja missä suhteessa tehdään yhteistyötä, mikäli se on mahdollista? Kiitoksia näistä kysymyksistä. Eli jos ajatellaan nyt laajempaa kontekstia, yritän vastata näihin kaikkiin kysymyksiin. Ensin Schwabin kysymys. Kysyitte näistä yleisten palveluiden foorumista, niin en tiedä kuinka monet näistä tietävät. Meillä ei ole mitään menettelyitä liittyen tähän mekanismiin, niin, että tämä voitaisiin toteuttaa. Eli tietysti tiedotusta voidaan tehdä, miten voidaan edetä. Siis näitä tällaisia asioita vielä meiltä puuttuu. Ja tämä vastasi toiseenkin kysymykseen, joka liittyisi budjettiin, koska jos puhutaan tiedottamisesta, niin meidän perustamissuunnitelmassamme meillä on vain 48 paikkaa. Eli täysipaikaisia paikkoja tämän verran. Meillä on siis yksi henkilöstö. Ja kun ajatellaan budjettia, niin tietysti maksamme nämä toimintakustannukset, asiakirjojen esitteiden painattamisen, mutta ei kyse ole kymmenistä tuhansista euroista, eli sen verran, mitä nyt tarvitaan päivittäiseen toimintaan – jos näitä asioita katsotaan, ja tämähän nyt on työtapa, joka meillä on, niin jäsenvaltioissa on verkostoja, siellä on mukana toimielimiä ja komissio, ja monissa tapauksissa kyse on yritysten yksityisistä varoista, joilla tuetaan näitä hankkeita. Eli valtaosa jäsenvaltioiden budjetista on saanut tuekseen muuta rahaa yksityiseltä sektorilta. Eli tämä on hyvä asia julkisen ja yksityisen sektorin lähestymistavoille. Enkä sanoisi, että tarvittaisiin paljon enemmän henkilöstöä virastoon, vaan voimme tehdä pieniä asioita, joilla on sitten suuri vaikutus. No niin, sitten Yritän nyt yhdistää näitä kysymyksiä. Jos puhutaan tästä yleispalveludirektiivistä, niin verkko- ja tietoturvallisuusviraston vahvuus on se, että me tuemme kansallisen lainsäädännön täytäntöönpanoa ja puhumme hallituksen kanssa eri sektoreilla. Ja sitten kun ajatellaan että standardeja, niin ne ovat tärkeitä, mutta jos katsotaan informaatioteknologia-alaa Euroopassa viimeisen kymmenen vuoden ajalta, niin me emme ole kilpailukykyisiä esimerkiksi Aasian tai Yhdysvaltojen kanssa monissa kysymyksissä. Ja tämä liittyy juuri tähän globaaliin tilanteeseen. Eli jos haluaa olla vaikutusvaltainen standardien tasolla, niin silloin täytyy olla mukana standardisaatiojärjestöissä. Eli jos ei ole suuria toimijoita enää, niin silloin ei olla mukana myöskään standarditoiminnassa. Oli Nokia, no, mobiilitoiminnot siirtyivät Microsoftille, Siemensin toiminnat loppuivat, se ei ole enää mukana tällä alalla. Eli nämä eivät enää ole mukana standardoinnissa. Eli miten voidaan vaikuttaa sitten standardointiin, jos tällaista teollisuutta ei ole, eli tätä suhdetta ei saa unohtaa. Mutta myönteistä on se, että meillä on sen eli meillä on yhteistyötä, eli virastossa ainakin mietitään strategiaa ja keskustellaan asioista. Ja konkreettinen esimerkki on se, että viime vuonna saatiin tämä sähköisten allekirjoitusten direktiivi läpi. Ja me olemme yhteistyössä komission kanssa ja kansallisten virastojen kanssa ja mietimme, millaisia standardeja voidaan käyttää. Ja tämä tarkoittaa, että pienissä kysymyksissä, ja tämä liittyy tiettyyn sääntelyyn, niin siellä voidaan tehdä jotain, mutta suurilla areenoilla se on vaikeampaa. Sitten kysyttiin tietojenvaihdosta. No, tehän tiedätte, että tämä nyt on suurimpia esteitä direktiivissä. Ja jos mietitään tietotekniikkaturvallisuutta, niin edelleenkin useimmissa tapauksissa ne ovat kansallisia kysymyksiä. Jos katsotaan turvallisuutta ja varmuutta tietotekniikalalla, niin se riippuu siitä, miten jäsenvaltiot sen näkevät omalta kannaltaan. Euroopan tasolla ei vielä olla kypsiä vaihtaa kattamaan kaikkia näitä arkaluontoisia tietoja. sääntelijän tasolla. Eli vielä kyse on siitä, että tunnetaan verkostot, tunnetaan ihmiset. Ja tästä nyt ei ole saatu aikaan sääntelyä, koska jos tämä on asetuksessa, niin sitten ei tiedetä, miten tämä käytännössä toimii. Esimerkkinä ja nyt kahdesta näkökulmasta. Meillä on tämä 13a, rikkomusten tiedottamisartikla. Se liittyy televiestintäpakettiin ja parin vuoden aikana ISPistä on saatu tietoja, jotka sitten julkistetaan kerran vuodessa. Ja jos katsotte niitä, niin me keskustelemme ministeriöiden kanssa, teollisuuden kanssa näistä vaihdetuista tiedoista. Ja te olette tehneet sitten asetuksen ja jättäneet sen nämä yksityiskohdat sitten vaiheeseen Eli raportoinnin taso on hyvin alhaista. Eli alalta saadaan 100-120 tapausilmoitusta vuodessa koskien koko Eurooppaa. Eli hyvä on se, että jotain tulee. Ja sitten täytyy miettiä, miksei saada tietoa kaikesta, mitä alalla tapahtuu. Koska ei tällä alalla ei kannata siirtää näitä tietoja kansalliselta tasolta Euroopan tasolle. Eli on tärkeää, että saamme näitä infrastruktuuriin liittyviä tietoja ja sitten täytyy miettiä, mitä näillä tiedoilla tehdään. Ja hallitukset viime kädessä voivat sitten tehdä asiasta oikeita päätöksiä. Ja komissiohan alkaa nyt arvioida tätä televiestintäpakettia, mutta Euroopan näkökulmasta me olemme nyt tilanteessa, jossa jäsenvaltiot katsovat, että tässä menevät minun rajani ja tässä on minun suhteeni tietoturvallisuuteen, niin tämä on kyllä aika hankala edelleen. Sitten kysyttiin tietosuojasta. On totta, että meidän täytyy vielä tiedottaa näistä asioista, ja tämä liittyy myöskin tähän romalaisen edustajan kysymykseen. Eli meidän täytyy tosiaan panostaa nyt tiedottamiseen. Esimerkkinä, jos on 18-vuotias ja saa ajokortin, niin sitten on iloinen ja ajaa kuin viimeistä päivää. Eli voi tehdä mitä haluaa, se on yksi asia, mutta sitten toisaalta yritetään opettaa lapsille, miten autoa ajetaan, ja kun kysyn omasta autosta, niin annan sen lapselleni. Ja toivottavasti hän sitten tuo sen ehjänä takaisin kotiin. Mutta lisäksi on muitakin tapoja. Meillä on vakuutuksia, jotka sitten rankaisevat nuoria, jos vaikka on onnettomuuksia. Meillä on sääntelyjä, voi vaikka menettää ajokorttinsa, jos ajaa hullun lailla, ja sitten muita tapoja. Mutta tällaista ei ole tietoteknologian alalla. Kun itse olin nuori, poliisit vielä tulivat kouluihin kertomaan, miten pitäisi ajaa polkupyörää. Eli haaste tällä hetkellä on, että tätä nyt ei ole koulutusjärjestelmässä otettu huomioon, koska tämä on hyvin monimutkaista Tämä kuuluu jäsenvaltioille ja joissain jäsenvaltioilla tämä toteutetaan aluetasolla. Eli tätä tarvitaan kyllä koulujärjestelmässä, mutta millä tavalla se saadaan sinne mukaan, koska se ei ole siellä, jos on vapaaehtoista ja monissa tapauksissa vanhemmat eivät pysty opettamaan nuorille, kuinka näissä asioissa tulisi toimia. Sitten hallitusten tiedotusvastuu, niin totta kai mutta joskus olen hiukan pessimistinen. Jos katsotaan, miten muissa tapauksissa tietoja toimitetaan kansalaisille, ja jos katsotaan tilannetta, niin meillä on näitä kumia perunoita myöskin Euroopan tasolla. Ja jos katsotaan tietoturvallisuuskysymyksiä, niin monet teistä nyt pohtivat näitä kysymyksiä, mutta kaikissa jäsenvaltioissa ainakaan valtaosassa, tämä ei ole mikään prioriteetti, kun ajatellaan tietoturvallisuutta politiikassa. Eli se nyt on, ei ole ensimmäinen asia, jota käsitellään. Eli tähän voidaan vain kannustaa. Sitten kysyttiin yhteistyöstä. Se on keskeistä. On nähty, että voidaan tehdä paljon asioita pienillä hankkeilla – jäsenvaltioissa on hankkeita, joissa esimerkiksi ikäihmisiä on saatu opettamaan muita ikäihmisiä. Meillä on nyt yksityisyyskysymyksiin liittyviä hankkeita ja yritämme vaihtaa hyviä käytänteitä eri kielillä. Eli tätä toimintaa pitää jatkaa. Sitten mielenkiintoinen kysymys sen suhteen, miksi teemme kaikkea tätä? No se on ihan hyvä kysymys. Yritin mainita siitä alussa, kun sanoin, että jos puhuu hallitusten kanssa, meillä on hyviä rakenteita ja verkostoja teollisuudessa ja teollisuudessa. Yksi tärkeimpiä asiakkaita ovat yritysten turvallisuuspäälliköt. Pari esimerkkiä siitä, miten suosituksemme on otettu huomioon esimerkiksi pilvipalveluiden osalta. Niiden osalta teemme työtä pari vuotta. Meillä on paljon suosituksia. Meillä on sertifiointiehdotus. Sitten kun ajatellaan tätä ver- pilvipalveluturvallisuusliittoa, se on jo perustettu. Ja sitten on sertifioituja pilvipalvelutuottajia, jotka myöskin keskittyvät turvallisuuskysymyksiin, eli haaste on siinä, että jos katsotaan tiettyjä aloja, kuten rahoitusta, pankkialaa, televiestintää, niin siellä pitkään meillä on ollut paljon yhteyksiä, koska se on ydintoimintamme, ja sitten on verkostoja ja tietojen vaihtoa. Jos katsotaan näitä tiimejä, jotka toimivat, meillä on näitä toimijahallituksen tasolla. Hallituksessa on tutkimusyksikköjä, eli tämän verkosto, jossa olemme mukana. Ja me teemme teknisiä suosituksia näille tahoille, jos jotain asioita tulee esille. Eli haasteet, jos katsotaan tietoturvallisuuskysymyksiä, niin meidän pitää toimia siellä, missä näitä asioita tapahtuu jäsenvaltioissa ja aluetasolla, vähän niin kuin Europol – Jos ver- rikolliset saadaan kiinni kaupungeissa, niin sen lisäksi tarvitaan yhteistyötä. Eli sama koskee meitä, eli me teemme yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, virastojen ja hallitusten kanssa. Ja viime kädessä meillä on sitten parempaa tietoturvallisuutta Euroopassa. Eli monissa tapauksissa jäsenvaltiot tai teollisuus ottavat meihin yhteyttä ja sitten toisaalta jos ajatellaan muita tapauksia, esimerkiksi hakkerointitoiminta, no media-ala nyt ei ole tärkein kohde verrattuna muihin aloihin. Eli me keskitymme niihin aloihin, jotka suoraan liittyvät informaatioteknologiaan. Ja on hyvin hankalaa Euroopan näkökulmasta todella saada yhteys kansalaisiin. Me yritämme toteuttaa tämän muilla tavoin. Ja jos katsotaan nyt tätä IT-turvallisuusalaa, Enisa-virastossa me teemme työtä monien turvallisuusyritysten kanssa, eli ne, jotka tuottavat IT-turvallisuutta. Näitä on paljon. F-Secure, Avira, Semantec esimerkiksi. Ja sitten on televiestintäala, jolla sitä pitää sitten kehittää päivittäin, ja näillä yrityksillä on asiakkaita, ja näin sitten saada yhteyksiä muihin asiakkaisiin, mutta meidän täytyy rakentaa tätä kapasiteettia ajan mittaan. Sitten EUn toimielimissä meillä on sitten IT-turvallisuusverkosto. Me teemme yhteistyötä komission pääosaston kanssa. Komission kanssa meillä on erilaisia yhteyksiä, eli yritämme pitää tätäkin verkostoa yllä. Lopuksi vielä Fordin kysymys liittyen maailmaan. Eli pari kriittistä huomiota. Jos katsotaan, mitä viimeisen 15 vuoden aikana on tapahtunut, ei esimerkiksi älypuhelimia tai internetiä ole ollut niin kauan vielä olemassa. Ja monissa tapauksissa kyse on siitä, että suuret toimijat Yhdysvalloissa, sosiaalinen media, hakukoneet, vähittäismyyjät, niin kiinalaiset ovat rakentaneet näitä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Alibaba, Tencent, niin siellä on sama bisnesmalli. Ja mehän sanoimme, että kaikki tämä on menetetty Euroopassa hetki sitten. Eli tätä täytyy miettiä. Eli mistä tässä on kyse? Jos katsotaan Enisaa, niin Ehkä joku lähettää tästä sitten jälkikäteen sähköpostia. Mutta ITU on hyvin globaali järjestö, siis YKsta. Ja meillä ei ole oikein vaikutusvaltaa elää näihin asioihin. Eli missä mielessä Euroopalla voi olla vaikutusvaltaa ja mitä meidän pitäisi tehdä. Ja siksi on tärkeää, että te myöskin tässä valiokunnassa teollisuuden näkökulmasta varmistatte sen, että tulevaisuudessa meillä on IT-ala, joka antaa meille vaikutusvaltaa myöskin globaalilla tasolla. Kiitos. Haluaisiko joku esittää lisäkysymyksen? Mikä teille sopii? Meillähän on hieman aikaa, niin ainakin muutama kysymyksen sitten täällä olisi. Ja joku haluaisi ehkä esittää myöskin lisäkysymyksen. Sitten ehkä tässä jää parempi maku suun tästä. Kiitoksia. Minua kiinnosti se huomio, jonka teitte että joitakin otteluita on hävitty, mutta ei koko turnausta. Ja missä sitten ovat teidän voimavaranne? Paljonko teillä on ihmisiä? Alankomäärän tilanteesta kuulin, että meillä on 10 000 henkilöä IT-sektorilla töissä ja riittävästi ei ole henkilöstöä. Ja kun on kyse turvallisuudesta, niin tässä pitää olla yhtä nokkela kuin tietovarkaatkin ovat. Kuinka voidaan sitten palkata, miten saadaan palkattua näitä turva-asiantuntijoita. Te mainitsitte jo koulutusjärjestelmän, koulutuksen merkityksen. Olemme vieraat useassa paikassa Euroopassa, jossa on esimerkiksi koodausviikkoja järjestetty, jolloin hyvin varhaisessa vaiheessa ala-asteikäisiä lapsia halutaan jo mukaan kiinnostamaan IT-alasta. Tämä on vasta pientä toimintaa, mutta sitten tämä kasvaa ja kehittyy ja toivottavasti muodostuu osaksi peruskoulutusta. Ensimmäinen huomio on seuraava. Voitteko kertoa, mikä teidän näkemykseen on tästä rekrytointi Mikäli, ei, mikäli menetetään niin inhimillinen pääoma, silloin ei menetä pelkästään tätä, vaan silloin koko yritys kärsii. Mitä näke, mikä näkemys on tästä kysymyksestä? Connect-pääosastolta. Connect Tervetuloa. Onko teillä mitään kommentoitavaa tässä komission nimessä? Uh, chair and... Kiitos puheenjohtaja. Niin kuin te sanoitte, mekin odotamme keskustelun jatkuvan NIS-direktiivistä, verkko- ja Meistä se on todella tärkeä lainsäädäntöasia. Odotamme siis jatkoneuvotteluita jo parlamentin ja neuvoston välillä ja toivomme, että direktiivi viedään onnistuneesti loppuunsa niin, että se saadaan siirrettyä kansalliseen lainsäädäntöön mahdollisimman nopeasti. Sitten tämän keskustelun aiheeseen yleispalveludirektiivi aivan erityisesti yleisen etuun liittyvä tiedonmekanismi ja tiedon välittäminen – kansalaisille. Minun mielestäni tämä on sellainen väline, jota ei ole käytetty ollenkaan. Ja jos ajattelemme asiaa, ikävä kyllä, meidän kannaltamme katsottuna komissio ei voi asialle juurikaan tehdä laillisesti ajatellen, mutta se, mitä direktiivi saa aikaan, se antaa toimivallan jäsenvaltioille, vallan jäsenvaltioille pyytää että yleispalveluntarjot ovat mukana tässä toiminnassa. Kaikki televisintäoperaattorit oikeastaan, kaikki yritykset on katettu, jotta voidaan antaa kaikille asiakkaille tietoa, jos tarkastellaan artiklaa, joka liittyy tietosuojaan, yksityisyyteen ja turvallisuuteen. Tavallaan me sovimme siitä, että tietoisuuden parantaminen on äärimmäisen kallista, mutta samanaikaisesti se on väline, joka on käytettävissä ja se kuuluu direktiiviin ja ikävä kyllä sitä ei, ole, sitä ei vielä käytetä eikä se maksaa rahaa jäsenvaltioille ollenkaan, koska velvoite on olemassa täällä palvelun tarjoajille, jotka tarjoavat näitä palveluita. Niiden pitää käyttää olemassa olevia välineitä tarjota tietoa kansalaisille ja kansalaisille. Ja periaatteessa emme ole tietoisia mistään jäsenvaltiosta, joka käyttäisi tätä säädöstä direktiivissä lisätäkseen tietoisuutta näistä kysymyksistä – meistä on kyllä varaa parantaa tätä asiaa, mutta samanaikaisesti meidän täytyy pitää mielessä, että nyt ollaan tarkistamassa, tarkistamassa sähköisen viestinnän välineitä, että on ennalta päättää mitään, mistä tullaan vielä keskustelemaan, mutta tätä pitää kuitenkin jo miettiä. Tällä hetkellä tämä on vain velvollisuus, velvollisuus, joka koskee jäsenvaltioita, ja ne voivat, jos haluavat käyttää tätä toimenpidettä hyväkseen, yksittäiset jäsenvaltiot ainakin meidän tietojen mukaisesti eivät ole käyttäneet tätä säädöstä, mutta jopa yleiseurooppalaisittain tämä voisi olla erittäinkin hyvä väline käyttää, kun pyritään tiedottamaan avainasioista kansalaisille mitä tulee yksityisyyden suojaan, turvallisu- turvakysymyksiin. Ja se on siis erittäin vahva tiedostamisen lisäämisväline. Uh, Haluatteko vielä kommentoida näitä huomioita? Tai haluatko kukaan muu sitten puheenvuoron? Ilmeisestikään ei. Kuten te sanoitte, että mitään johtavia toimijoita ei tällä alalla ole, niin olen tästä hieman eri mieltä. Startup-yrityksen kovin monia, ne ovat olleet erittäin menestyksekkäitä, fintech esimerkiksi, ja Kamalto-yritys myöskin, joka laatii älysiruja ja edistystä teknologiaan muutoinkin sektoreita, joilla Eurooppa on todellakin huippuosaaja. Joten eikö tässä kannattaisi hieman painottaa näitä myönteisiä puolia, eikä aina vaan velloa näissä ikävissä asioissa. En ole eri mieltä teidän kanssanne siitä, mitä te juuri sanoitte, en voi sitä kiistää, mutta siitä huolimatta, mitä nyt sanoisin, tämä on ehkä pieni tällainen herätys meille. Joitakin startup-yrityksiä on, mutta joskus ei ole aina asianmukaista tarvittaa osaamista. Meillä on paljon romanialaista henkilöstöä, joka on hyvin koulutettua, ja he tekevät työnsä hyvin, kun näitä arviointeja tehdään ja niissä muutenkin tekee työtään. Haasteena on se, että mikä tarkastellaan Euroopan tasoa ja sitten tarkastellaan Yhdysvaltoja. Yhdysvallassa on 300 miljoonaa kansalaista, yksi ainoa valuutta. Ja mikäli perustaa yrityksen Texasissa tai Silicon välissä huomispäivänä, tämä applikaatio on käytössä englannin kielellä kaikkialla maailmassa, tämä sovellus. Ja sitten tästä syntyy tämä kriittinen massa. Mikäli katsoo sitten Eurooppaa, meillä on 28 jäsenvaltiota, 18 maat eurovyöhykkeessä ja 24 kieltä. Meidän verkkopalvelumme on romanian ja Bulgariankin kielellä käytössä, mutta mikäli on startup-yritys noissa maissa, on vaikea myydä tuotetta Suomeen tai Portugaliin. Ja sitten mikäli pitäisi 24 otteeseen tämä teksti kääntää, ei, ei näille yrityksille siihen varaa. Joten kriittinen huomio on, mutta kriittinen piste tulee vastaan, miten nämä yritykset pystyvät kasvamaan. 10, 20, 30 miljoonaa. Hyvä niin, mutta mikäli halutaan 100 tai 200 miljoonaa, niin tämä on ongelmallista suomalaisilla tai saksaisilla yrityksillä. Mikäli menestystä amerikkalaiset ostavat niitä. Ja voin lähettää tälle sähköpostille tietoa, mitä on tapahtunut. Kyse pelkästään koulutuksesta ja osaamisesta. Siinä me olemme oikein hyviä. Tutkimusohjelmamme ovat erinomaisia, mutta kun on kyse kasvusta, mitään suuria eurooppalaisia toimijoita ei ole, jotka voisivat ostaa nämä pienet yritykset. Ja pienet, pienet yrityksiä on riittävää kriittistä massaa. Kuten sanoin, tarkastellaanpa Kiinaa tai Yhdysvaltoja. Saattaa olla, että niissä on erilaiset sosiaalijärjestelmät, mutta ne ovat erittäin menestyksekkäitä IT-alalla, molemmat. Joten tällaisia on, mutta tällaisia yrityksiä, mutta ei riittävää kasvua. Kysymys kuuluukin. Mikäli tulevaisuudessa kaikki riippuu IT sektorista ja me ostamme kaikenlaista, mikäli emme näiltä pieneltä, pieniltä yrityksiltä tai muutamalta suurta yritykseltä, niin mitä sitten? Kiitos, että muistutitte ihmisiä siitä, miksi me tarvitsemme yhteismarkkinat. Kiitoksia tästä näkemysten vaihdosta. Olen varma, että kahdenvälistä keskustelua tästä vielä seuraa. Kiitoksia siitä, että olitte täällä tänään vieraanamme. Ja kiitoksia siitä, että teitte työtä parantaakseen ihmisten tietoisuutta ja valistustasoa. Nyt siirrymme mahdollisimman nopeasti koordinaattoreiden kokoukseen, eli sitten ole mitään muita asioita, jotka pitäisi käsitellä. Ei taida olla. Hyvä, kiitos.